Allora... No niin. Hyvät kollegat. Un attimo di silenzio. Vähän hiljaisuutta pyydän. Jatketaanpa istuntoa. Kak 191 artikla työjärjestyssä määrää, että nimissä, jos noudatetaan 16, 15 artiklaa, niin joudutaan salaisena äänestyksenä hoitamaan tämä. Ja nyt on ehdotettu puhemiestöstä, että tämä hoidettaisiin nimenomaan lippu, salaisena lippuäänestyksenä. Eli urniin uurniin pannaan lippu, äänestysliput. Tästä ei sen tarkemmin ole järjestetty mitään ja täysistö sitä päättää ja siksi halusin tämän äänestyttää ja myös menettelystä, josta me päätämme äänestyksen myötä. Kaikki tämä liittyen nimenomaan työjärjestyksen mukaan, jossa 191 artiklassa määrä, miten pitäisi hoitaa salaiset lippuäänestykset ylipäätään. Ja näin jatkamme istuntoa. Tulee kolmas kierros, jonka suoritamme koneäänestyksenä. Ja pyydän, että kaikki kollegat panevat äänestyskortin laitteeseen. Me ensin teemme koeäänestykseen. On hyvä testata järjestelmää vielä, kun nyt olemme ensimmäisessä täysistunnossa Euroopan parlamentissa. Ja sen teemme ehdotuksella, että on viisi laulajaa ja laitetaanpa koneet käyntiin, niin on viisi laulajaa, ja tässä näkyvät nimet, ja, ja te sitten kursorilla voitte valita oman valintanne. Selezionate. Valitsitte siis oman ehdokkaanne painamalla sinistä nappia siellä alaosassa ruutua. Hiljaisuutta pyydän. Tai sitten käytätte niitä nappuloita, jotka ovat oikealla kosketusnäytössä. Si accende la spia. Sitten sininen syttyy ja nimen kohdalle tulee asteriski. Ja sitten kuinka paljon tulee paikkoja, niin yksi paikka vähenee. Ja jotta, jotta tämä äänestyksen salaisuus säilyisi, niin kurssori aseta niin, että tämä Asterix häviää. Jos olette valmiita, voimme nyt kokeilla näiden erotetun viiden laulajan kesken. Ja nyt julistan, että äänestys alkaa. Hanno votato Ovatko kaikki äänestäneet? La votazione. Äänestys päättyy. ja katsotaanpa tulokset. Una paio? Vediamo quale... Katsotaanpa, kuka laulaja voittaa. Bene, son... Hyvä. Kaikki ovat tunnettuja nimiä. No, joka tapauksessa järjestelmä toimii. Näin ollen voimme toimittaa varsinaisen äänestyksen. Ja nyt Ehdokkaat näkyvät ruudulla, kolme ehdokasta. Voitte kursorin asettaa oman ehdokkaanne koodalle. Ruudulla äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Ja ystävällisesti voimme vielä teitäkin odottaa, hyvä kollega. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hanno votato 400. Annettuja ääniä 411. Mitä töytiä 61. Eli hyväksytty äänittä 350. Eli edusta edustaja Castaldo on valittu äänillä 248 ääntä. Krasnodemski 85 ja edustaja Bizzotto 17. Onnittelut, edustaja Castaldo. Adesso. Seuraavaksi kvestorien valinnasta Euroopan parlamenttiin. Hyvät kollegat, kvestorien vaalista haluaisin nyt määräajan ilmoittaa ehdokkuuksien antamiselle tänä iltana kello 22. Kello 22 tänä iltana. Ehdokkuudet on toimitettava pääsihteeristölle R00101 toimistoon. Open Space toimisto puhemiestössä Louis Vais rakennuksessa Seuraavaksi istunto jatkuu huomenna torstaina 4. heinäkuuta kello 9. Kello 9 kello 11.30 asti. Esityslista on jo julkaistu ja on nähtävissä parlamentin verkkosivulla. Istunto keskeytetään. Kiitos yhteistyöstä.